päätökseen. Sitten on vuorossa minuutin puheenvuorot, osio, jotka ovat siis minuutin mittaisia. 163 artikla mukaisesti työjärjestyksessä ensimmäisellä kollega Nord. Kiitos puhemies. Sallikaa, että ensimmäisessä puheenvuorossani esittelyllinen Josef Naj olen tullut Slovakiasta – mutta kuitenkin käytän äidinkieltäni Unkaria. Kun katsomme tämän päivän tapahtumia, minua pelottaa Euroopan rauhan tulevaisuus. Ukraina, Gaasa, Syyria, Irak, nämä eivät ole kovinkaan kaukana, vaikka usein emme sitä huomaa. Ukrainassa olevat suhteet, ne määrittää Putin, joka on jakamassa Eurooppaa. Minun maani kansalaiset ja myöskin slovakian unkarilaiset ovat kymmenen vuotta sitten iloinneet jäsenyystä Euroopan unionissa siksi, että 40 vuoden kommunistisen ja Venäjän vallan jälkeen he näkivät, että tätä kautta varmistuu heidän vapautensa ja turvallisuutensa, tulevaisuudessa. Nyt tänä hetkenä on tilanne se, että Euroopassa tilanne on vaarantumassa, koska populistit vaarantavat yhtenäisyyden. Haluan kiinnittää huomiota siihen, mitä edustaja Farage sanoo tästä talossa, koska hän jatkuvasti toimii Euroopan integraativalta. Mitä hän sanoisi Skotlannian kansanäänestyksen osanottajille? Onko heille parempi se, että maa hajoaa? Kiitoksia. Kiitoksia kollega Nudge. Kiitoksia. nyt meillä on kuitenkin tässä minuutin puheenvuoro, jos haluamme selvitä aikataulussa, niin täytyy pitää ajasta kiinni. Sitten kollega Simon, Simon. Euroopan tulee keskittyä resursseissaan enemmän äh, suunnitteluun ja valmistukseen tuotanto on epämuodikasta, mutta se on jotakin, missä me olemme tässä maankolkassa hyviä, erityisesti Euroopassa, erityisesti minun äh, vaalipiirissäni West Midlandsissa siellä Land Roverin tyyppinen tuotanto, ähm, elintarviketuotanto ovat jotakin, joiden tuotteita viedään ympäri maailman ja ne luovat tuhansia työpaikkoja, mutta ne tarvitsevat kipeästi lisää valmistuneita henkilöitä, jotta voisivat nämä työpaikat täyttää. Meidän täytyy olla vakavissamme, jos haluamme tähän tarpeeseen vastata. Tämän vuoksi eurooppalainen nuorisotakuu, sen tulee korostaa nuorten koulutusta. Nuoret tarvitsevat vakaita, kestäviä työpaikkoja. Meidän täytyy antaa heille välineet tähän. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Simon. Seuraavaksi kollega Kuzmiuk. Kollega Kuzmiuk. Kollega Kuzmiuk. Kollega Kuzmiuk. Kollega Kuzmiuk ei ole paikalla. Seuraavaksi kollega Sarpati. Kollega Starpatikan ei ole paikalla. Sitten se kollega Jurek. Olkaa hyvä. panie przewodniczący! puhemies. Hyvin usein meidän maissamme olemme, meitä häiritsee se, että meidän toimintamme ei herätä kiinnostusta, täällä, siis tämä parlamentin kiinnostus. Se näkyy osallistumisessa Euroopan vaaleihin. Viime viikolla meidän toimipaikassamme Brysselissä sinne tuli kolme tavallista puolalaista paikalle, jotka tekivät jotain eri, eh, jotakin epätavallista. He lähtivät pyhiinvaellusmatkalle eh, eh, ympäri Eurooppaa. He, he tuli, lähtivät no, Pohjois-Irlannista ja sitten taas toisaalta Logovicista Puolassa. Ja heillä oli pyhänä Benediktin ikoni, mukana ja he toivat Euroopan parlamenttiin ja viestinä oli se, tämä halusi lähettää rauhanviestin Ukrainaan. He ovat, tulivat Euroopan, Euroopan unionin toimielinten kotipaikkaan, heidän toimintansa voisi olla meille innoituksen lähde. Toivonkin, että, että Pohjanvedenkliktuksen ikoni saa asianmukaisen kohtelun. Kiitoksia edustaja Jure sitten kollega Jakovicic mada je danas potpuno jasno da u našem mandatu ovdje nećemo imati novih. puhemies. Nyt on täysin selvää, että vaalikautemme aikana me emme saa enää uusia kollegoja tänne, sillä neuvotteluprosessi on kestänyt yli viisi vuotta. Uskon kuitenkin, että neuvotteluprosessia ei tulisi lopettaa eikä jarruttaa. Sitä pitäisi syventää sillä Kaakkois-Euroopan mailla on toiveensa ja kunnianhimonsa erityisesti ajatellen Serbia, äh, Montenegroa ja Albaniaa. Ja niitä keskusteluja, joita minulla on kesän aikana ollut näiden maiden pääministereiden kanssa. Serbian ja Montenegron tilanne niiden pohjalta on sen tyyppinen, että ne ovat hyvin mielenkiinnostuneita ähm, saamaan edustuksensa Euroopan parlamenttiin. Luonnollisesti näiden maiden tulee kaikki ennakkoehdot täyttää, mutta uskon, että Balkanin alue tarvitsee rauhaa ja rauhaa liittyy Euroopan unioniin. Heillä täytyy olla siis selkeät tulevaisuuden näkymät. Kiitoksia. Kiitoksia, Sitten kollega Huoristi ja Kiitos puhemies. Enemmistö paskiyhteiskunnasta on tilanteessa, jossa se haluaa vain kaksi prioriteettia, rauha ja itsemääräämisoikeus. Ja myöskin osallistuminen parlamentin vaaliprosesseihin, kuten näkyy myöskin siinä, että olemme täällä. Täytyy olla myöskin Paskin kansalaisella demokraattista, mitä he ovat. Poliittisen konfliktin ratkaiseminen Paskimaalla on myöskin eurooppalainen asia. Tällä parlamentilla on tilaisuus kääntyä Espanjan ja Ranskan hallituksien puoleen niin, että ne toteuttavat ratkaisuja, eivätkä sovella menneisyyden ajan politiikkoja ja että, että eivät tee poliittisia päätöksiä tai onnet, onnettomuuksia, tai tapahtunut, eh, jotka ovat olleet poliittisen painostuksen tuloksia. On tärkeää toimia rauhan ja itsenäisyyden puolesta, koska Baski yhteiskunnan enemmistö haluaa että Tämä on meidän sitoumuksemme. Kiitoksia kollega Huoristi Abounds. Seuraavaksi kollega Maragall. President, us parlo un cop més en català per uns segons us parla un català un ciutadà europeu un dels prop de dos milions que dijous passat us enviava un missatge ben explícit des dels carrers de Barcelona. Hyvä kollega, hyvä kollega. Kuuletteko minua? Kuuletteko minua? Herra kollega, haluan kuitenkin todeta, että meillä on 24 virallista kieltä, ja jos te käytätte jotakin muuta kieltä, niin silloin tulkkikopit eivät, tulkkit eivät ole kopeissa valmiita sitä tulkkaamaan. Jos te haluatte tätä, tätä ymmärretään koko mantereella, niin pyytäisin sitten käyttämään näitä Euroopan unionin virallisia kieliä. Olkaa hyvä. Sitä minä haluan tehdä nyt. Katalonia on yksi vanha eurooppalainen kansakunta. Se on poliittinen subjekti ja tietoinen siitä, että se toimii myöskin tämän mukaisesti. Katalonista tulee voimakas ja selkeä ääni, demokraattinen tie, jolla pyritään laillistamaan se päätös, jonka se haluaa itse tehdä omasta tulevaisuudestaan. Eurooppa ei voi, voi olla kiinnostunut siitä kannasta, jonka ilmaisee vapaasti on kiinnostunut oman tulevaisuuden määrittämisestä. Eurooppa on muuttumassa. Skotlanti ja Katalonia ovat myöskin myönteisiä heijastumisia tästä muutoksesta. Muutoksesta, joka johtaa vallanjakoon eri tavoin uudessa Euroopassa, jossa koskee sitä, miten, mikä on se rakenne, mikä on se kansojen, kansakuntien ja valtioiden rakenne. Me haluamme olla valtiota, se on parempi osa Eurooppaa, jotta voidaan antaa parempaa painokartua sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisesti. Kiitoksia kollega Marakaalla. Seuraavaksi kollega Aker. mr president on kuusitoista elokuuta äh, kolmekymmentäviisi maahanmuuttajaa piiloutui kontteihin ja pääsi vaalipiiriini. Niin valitettavasti yksi heistä menehtyi. niin traagista kuin tällainen onkin he ovat pyrkineet tämän jälkeen pyytämään turvapaikkaa ja mielestäni tämä on väärin seuraavasta syystä. Me äh, Euroopassa puhumme siitä, että äh, Britannia on mm, silkkihansikkainen ja jos me näin toimimme, yhä enemmän ihmisiä ahtautuu kontteihin ja pyrkii pääsemään britteihin. Ihmisiä saapuu joukoittain hakemaan turvapaikkaa äh, yhdistyneen kuningaskuntaan. Tämä on väärin vaalipiirissäni ihmiset tulevat tuomitsemaan tämän tyyppisen politiikan ja äänestämään ukipia ja he haluavat meidän maamme rajat takaisin paikoilleen, tulevat ne saamaan. Kiitos kollega Eicker. Seuraavaksi kollega Korvin Mikke. Europe was never united. Eurooppa ei ole koskaan ollut yhtenäinen. Euroopan valtiot ovat taistelleet toisiaan vastaan me olemme kuitenkin kehittyneet. Nyt Eurooppa on Euroopan unioni ja se on nollakasvun tiellä. Syynä on se, että, että se on Euroopan unioni. Tämä Euroopan unioni on se syy, miksi me emme kehity. Euroopan unioni on vastakohta Euroopalla. Se on tämä yhteisö, on Euroopan vastainen. Se, mikä Euroopassa on ollut hyvää, niin Euroopan unionissa on pahaa. Ja syy on selvä. Että eivät ne kalifaatit johdu äh, ISISistä, he tulevat Pohjois-Ranskasta. Normaalisuus täytyy saada aikaan. Euroopan unioni on keinotekoinen tuote, joka säyttää Euroopan kehityksen. Syy on Euroopan unioni ja sen yhteisöllisyys. Kiitoksia kollega Korvin Mikke. Sitten kollega Heis. Mikro. Mikro. Mikro. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin tänä iltana viitata kiistaan, jossa on mukana irlantilaisia rakennusalan yhtiöitä, Heillä on ollut hyvin suuria vaikeuksia puolalaisten viranomaisten kanssa viime vuosina. Tämä kiista on syntynyt vuonna 2012 ja 250 miljoonaa euroa on menetetty, monia työpaikkoja, satoja työpaikkoja menetetty Irlannissa siksi, on ollut huono äh, julkinen hankintamenettely, huono sopimusmenettely ja viisi muuta maata Euroopan unionissa on käsitellyt sama asia kirjeessä, joka osoitettiin Puolan viranomaisille. Odotan kolme asiaa. Ensinnäkin haluaisin, että Puolan viranomaiset käsittelisivät näitä valituksia reilusti ja rehellisesti. Ja pyydän toiseksi Puolan viranomaisia välittömästi ryhtymään riippumattomaan sovitteluun tämän kiistan ratkaisemiseksi ja myytäisiin myöskin, että komissio, nyt kun tänä paikalla on yksi komission jäsen, että se katsoisi tätä kysymystä lähemmin. Me puhumme Euroopan unionin rakennerahastojen varoista, siis Euroopan teromaksien varoista ja myytään varmistaa, että nuo varat käytetään asianmukaisella tavalla. Tässä on kysymyksiä, jotka pitää saada ratkaistua. Kiitoksia, kollega Heis. Seuraavaksi kollega Anderson arvoisa Kiitoksia, puhemies. Euroopan komission kuuleminen liittyen veteen päättyy ensi viikolla. Nyt uutena jäsenenä tuen mieluusti kaikkien tässä parlamentissa työtä tehneiden työtä veden alalla innovaatio ja tutkimus voi olla hyödyllistä, mutta vesiresurssien käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ei sitä ole. Lontoossa meillä yhä on ensikäden tietoa vesilaskujen valtavasta noususta. Meillä on huonosti hoidettu osittainen monopoli, joka hoitaa vesisektoria ja yli 100 miljoonaa euroa se maksoi osakkeen omistajille viime vuonna. Euroopan unioni on pyrkinyt suitsimaan vesimonopoleja. Nyt komission on aika olla rohkea. Tekosyyt eivät enää riitä liittyen oikeusperustaan tai neutraalisuuteen Euroopan laajuisia toimia äh, demokraattisen veden pääsyyn. Tulee tehdä ne ovat ainut ratkaisu. Kiitoksia. Kollega Andersson, seuraavaksi rouva Bilbao Barandiga. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Alueelliset ongelmat, joita Euroopan kansankunnat kokevat, kuten Katalonia, Flanderi ja Skotlanti, täytyy ratkaista samalla tavalla kuin nyt tällä viikolla Skotlannissa. Ei voida pakottaa ratkaisua, ei pidä pakottaa sitä, että kansalaiset eivät voi sanoa, mitä haluavat sanoa. Poliittinen demokratia, politiikka, puheenvuoro, sopimukset ja kansallisten hyväksyntä. Täytyy katsoa, mitä Salzburgissa on sanottu, että kaikilla kansalaisilla unionissa on tuolla oikeus. Tämä alueelliset jännitteet ovat yksi oire siitä, mikä koskee perinteisiä valtioita, jotka perustuvat kansakunnan malliin ja, ja, ja liittyvät kysymyksiin, joiden parissa minun puolueeni muun muassa on toiminut vuosikymmenien ajan. Thank. Kiitoksia kollega Bilbao Barandika. Kollega Kaathi on seuraava. August the 31st last marked the 20th anniversary of the Elokuu oli Iran vuosipäivä ja Iranin rauhanprosessissa tärkeä päivämäärä huolimatta taka-askelista perjantaisopimuksissa ähm, tämä mukaanottava dialogi on ollut syitä siihen, että olemme päässeet eteenpäin. Tällaisen dialogin harjoittaminen on ollut uhan alla ja ähm, erityisesti Irlannin ja brittien ähm, hallitukset ovat olleet suuresti mukavana tässä. Euroopan unionin toimijat voivat tukea Irlannin rauhanprosessia, mutta niiden täytyy ottaa huomioon se, että neuvottelut ja niiden katkeaminen muutama viikko sitten uhkaavat äh, poliis- poliittista tilannetta ja rauhanprosessia Irlannissa. Haluaisin rohkaista ähm, äh, hallituksia äh, jatkamaan neuvotteluja, jotta voitaisiin varmistaa se, että nämä aikaisemman sopimuksen mm, hedelmät eivät valu hukkaan ja että rauhanprosessi jatkuu Irlannissa ja ympäri maailmaa. Vielen Dank. Kiitoksia, kollega Kaathi. Toteaisin, että täällä silloin tällöin syttyy lamppu, kun äh, kollegat puhuvat liian nopeasti. Silloin minä joudun keskeyttämään. Te, haluaisin, että te puhuisitte kohtalaisen no, normaalilla nopeudella, että kaikki muutkin pystyvät ymmärtämään sen. Seuraavaksi kollega Lambert. Sitä si- Kiitos puhemies minä halusin kiinnittää huomiota niihin kammottaviin tulviin, jotka ovat nyt kohdanneet Pakistania ja myös Kasmirin jakautumisen valtion, jossa olemme havainneet äh, kotoa muuttaneiden ihmisien kuolevia ja, ja äh, paljon menetettyä karjaa. Ja tämä tulvat tulevat jatkumaan, koska olemme kuulleet, että, että, äh, että tässä on kysymys Kasmirin pahimmista tulvista vuosikymmeniin. Me olemme nähneet äskettäisiä tapahtumia, jotka myös hätätilan aikana, mutta uskon, että meidän pitäisi pitää hyvänä sitä keskinäistä apua, jota Intia ja Pakistanin hallitus on antaneet toisille näiden tulvien aikana. Haluan todellakin kiirehtiä Euroopan unionia että se antaisi tukea näille kahdelle hallitukselle, että millä tavalla voidaan parantaa vesihallintoa ja katastrofivalmiutta tuolla alueella. Ja tämä todellinen mahdollisuus saattaa hallitukset yhteen toimimaan kansalaistensa yhteiseksi hyväksi, eikä ajautua pelkkiin konflikteihin. Kiitos. Finfa, fin... Kiitoksia Robert Lambert. Seuraavaksi kollega Ferrara. Grazie Presidente arvoisa puhemies. Italian talouskriisi liittyy maahanmuuttotilanteeseen ja tämä uhkaa perusoikeuksia äh, darwinilaisessa taistelussa selviämisen puolesta. Toisaalta ihmiset taistelevat äh, taloudellisissa vaikeissa olosuhteissa ja vaativat omia oikeuksiaan ja toisaalta äh, toisaalla meillä on ihmisiä, jotka konfliktien alta ovat pakotettuja pakenemaan ja ylittämään välimeren viime, eilen ähm, 250 henkilöä ähm, joutui haaksirikkoon Libyan rannikolla. Tämä oli ties kuinka monessa tällainen tapaus. Ähm, tilanne ei aina ole läpinäkyvä ja paljon kritiikkiä ja spekulaatioita esiintyy siitä, mitä meidän tulisi tehdä. Ähm, lähtö- ja siirtymämaiden osalta täytyy tehdä enemmän toimia Euroopan unionin rahojen oikea käyttö tulee varmistaa. Dublinin sopimusta täytyy arvioida uudelleen, että voisimme varmistaa sen, että jäsenmaat todella toimivat solidaarisesti yhdessä. Meillä täytyy olla järjestelmä, joka takaa sen, että maahanmuuttajat voivat suoraan päätyä siihen maahan, johon haluavat uh, uhraamatta henkeä. Kiitoksia kollega Ferrara. Seuraavaksi kollega Papadakis. Ευχαριστώ. Οι Kiitos puhemies. Naton tuoreman huippakokouksen päätökset ovat suuntautuneet kansainvälistä oikeutta varten. On kysymys imperialistisen kamppailun jatkamisesta. Tämä on yleinen vaara, ja josta kansat joutuvat maksamaan. Nyt on niin, että nämä sotilas, Naton sotilasharjoitukset kohdistuvat myös Ukrainan suuntaan ja on kysymys suhteesta Venäjään ja tämän päivän Pariisin konferenssi, jossa koordinoidaan euron ja Naton suhteita. Tämä tulee johtamaan siihen, että tässä tavallaan ollaan uudelleen vetämässä rajoja. Tässä ollaan militarisoimassa Euroopan unionia ja siis halutaan parempia yhteyksiä NATOon meidän täytyy myös muistaa se vastuu, joka meidän on kannettavana tässä yhteydessä. Ja Kreikan kommunistinen puolue haluaisi, että välittömästi äh, Kreikan armeijan osallistuminen Naton toimintaan loppuu ja me haluamme, että Euroopan unioni vetoaisi Natoon, että se, antaa, että se toimisi suver- antaisi kansojen toimia suverellisesti. Kiitoksia kollega Papadakis. Ja totean, että täällä on paljon uusia kollegoita tässä yhden minuutin puheenvuorossa. Ymmärrän sen, että te, teidän sydämenne on täynnä, te haluaisitte tuoda asian esille, mutta sääntö on minuutin puheenvuoro. Yrittäkää puhua, esittää asiaksen lyhyesti ja ytimekkäästi Eh, se menee paljon paremmin perille. Älkää yrittäkö vaan, älkää varsinkaan yrittäkö lukea äh, nopeasta, koska tulkikin joutuvat tulkkauksen yhteydessä hengittämään välillä ja äh, silloin viesti menee harve, huonommin perille. Ja minuutin jälkeen tulen äh, viisi, minuut, viisi sekuntia minuutin päästä minä tulen keskeyttämään. Lyhyesti ja ytimekkäästi, lyhyesti, virsi kaunis, niinhän se on hyvä muistaa. Olisi hyvä, että kaikki muistaisivat tämän. Ja sitten vanha, nyt kollega Tökis on kokenut kaveri, hän tietää miten puhutaan. Olkaa hyvä. Puhemies. Romanian unkarilaiset tukevat yksimielisesti sekäimään itsemääräisoikeutta. Romanian puolueet, Romanian hallitus itse on voimakkaasti vähemmistön itsehallinnon mitä tahansa muotoa vastaan ja unkarinlaisvastaisella propagandalla myöskin lehdistö pyrkii torjumaan sen, että puolimiljoonainen väestö pyrkii saamaan autonomian. Romanian salainen palvelu toimii kommunistisen poliittisen puolueen, ta, poliisin, poliittisen poliisin tavoin un, tätä unkarilaista autonomiaa vastaan. Ja korkein tuomioistuin katsoo tämän perustuslain vastaiseksi tämän autonomiatavoitteen. Pyydän, että Euroopan parlamentti suojelee Transilvanian unkarilaisia perusteettomilta sovinistisilta hyökkäyksiltä ja tukee sitä sen autonomiatavoitteissa. Kiitoksia kollega Tekes. Sitten äh, on vuodessa kollega Niedermüller. Kiitos puhemies. Tänään Iltapäivällä lyhyessä keskustelussa nousi esille se, kannattaako enää keskustella Unkarista. Täysistunnossa eräs kollegani sanoi, että oli mitään uutta kehitystä. Haluaisin sanoa, että kyllä on. Unkarin pääministeri esimerkiksi äskettäin katsoi, että kansalaisjärjestöt ovat ulkoisten valtioiden agentteja ja hyökkäsi niitä vastaan poliisia käyttäen. Tästä syystä pidän tärkeänä sitä, että kyseessä ole puhumus eurooppalaista, unkarilaisesta asiasta, vaan eurooppalaista kysymyksestä. Nyt tapahtuu se, että unionin jäsenvaltion pääministeri käyttää poliittista voimaansa niin, että se on ristiriidassa Euroopan unionin perusperiaatteita perusperiaatteiden kanssa. On tärkeää, että me tässä asiassa Euroopan parlamentin jäsenet puhumme puhumme sen puolesta, että tämä on eurooppalainen asia ja että meidän pitää puolustaa eurooppalaista politiikkaa ja Euroopan yhteisöä. Kiitos. Kiitoksia kollega Niedermüller. Seuraavaksi kollega Matias. Marias. Ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους Kiitoksia puhemies. Tärkeä osa Kreikan julkisesta velasta on äm, Euroopan keskuspankin käsissä, joka on ottanut vastaan obligaatioita kansainvälisiltä markkinoilta – ainakin 40 prosenttia ja 35 miljardia euroa käyttänyt ja pyytää, että nämä lainat ainakin nimellisarvoisesti maksetaan takaisin, eli 22 miljardia. Näillä keinoin herra Draghi täyttää taskunsa köyhän Kreikan kansan selkänahasta. Kreikassa tilanteesta keskustellaan erittäin paljon ja Atenan hallitus tämän vuoksi on joutunut asettamaan hyvin tiukkoja veroja Kreikassa voimaan. Kaikki tämä spekulaatio tapahtuu Euroopan unionin kansalaisten kustannuksella. On oikeudenmukaista, että nämä velat raukeavat ja että tässä Kreikka maksaisi vain pääoman ja että se 0,15 prosentilla nämä obligaatiot ostaisi. Kiitoksia kollega Maria. Seuraavaksi rouva kollega Harkin. Puhemies, kesäkuussa 2012 neuvosto teki sopimuksen pankeista ja pankkien pelastamisesta. Ja euroryhmä tutki sitten samalla yhteydessä, samassa yhteydessä Irlannin finanssisektoria, ja jos oli tarkoitus pääomittaa Irlannin pankkeja. Sitten siitä jonkin verran annettiin periksi, mutta seuraavan kerran muun mm. Merkel totesi, että Irlanti oli erikoistapaus. Jean-Claude Juncker, että aikaisemmin tänä vuonna että minusta on jonkinlaista retroaktiivisuutta ISMissä, koska muuten se menettäisi merkityksensä. No, tässä tänäkin päivänä, tänäkään päivänä emme ole menneet eteenpäin, ja mikäli ette tiedä, ne niin Eurostat on vahvistanut Irlanti, jolla on alle 1 prosentti EUn väestössä, niin se kuitenkin hoiti 23 prosenttia näistä pankkikriisin nettokustannuksista. ISM, ESM täytyy pitää kiinni tästä äh, Irlannin pää, pankkien pääomittamista, koska muuten meillä käy kehnosti. Kiitoksia kollega Harkkin. Sitten kollega Mach. Oh, sorry. Anteeksi. Äh, kollega Boilin. Boilan. Uh äh, EU and Irish Euroopan unioni ja Euroopan unionin Irlannin kansalainen Ibrahimi, 17-vuotias, pidätettiin mursin vastaisessa mielenosoituksessa hänen ollessaan lomalla Egyptissä. Hän on yhä egyptiläisessä vankilassa ilman tuomio, ähm, istumen päätöstä tai oikeudenkäyntöä. Ibrahim kärsii hirvittävistä olosuhteista, joihin liittyy myöskin fyysinen väkivalta. Sekä amnesti, että kansalaisjärjestöt ovat äh, raportoineet Ibrahimin tapauksesta mitään syytä hänen vangitselemiselleen ei ole annettu. Äh, 12. elokuuta Ibrahimin tapausta käsiteltiin näissä pahamaineisissa massaoikeudenkäynneissä, jotka on tuomittu useaan kertaan. Näin teini-ikäinen henkilö jäi vankilaan. Hän ei ole voinut käydä loppukokeitaan läpi eikä päättää koulutustaan. Tässä vetoan Euroopan unioniin, jotta hän pääsisi pian vapauteen ja toivon, että nopeasti uusi korkea edustaja tekisi sen kaiken mahdollisen, mitä Euroopan unionin tasolla tapauksessa voidaan tehdä. Kiitoksia. Sitten kollega Voiren ja nyt on kollega Bach. Dámy a pánové, na tomto zasedání budeme... Hyvät naiset ja herrat, me keskustelemme Euroopan unionin budjetista vuodelle 2012, jonka arvo on noin 51 miljardia euroa. Pidetään mielessämme, että nämä 150 miljardia otetaan kansalaisten taskusta tämä raha ei ole tippunut taivaasta. Jotkut teistä kenties ajattelevat, että raha, jota Brysselin kautta jaetaan, auttaa parempaan elämään Euroopassa. Minä kuitenkin uskon, että näin ei ole. Itse asiassa ajattelen, että asia on aivan päinvastoin. Varojen uudelleen jakaminen vahingoittaa taloutta, lisää korruptiota ja velkaantuneisuutta. Tuet, ovat rahaa, jota maksetaan yrityksille jonkun muun kustannuksella. Yritys, joka saa tukea, voittaa. Mitä enemmän rahaa jaetaan uudestaan, sitä suurempaan korruptio. Ja kolmanneksi, köyhimmät maat etenkin joutuvat ottamaan enemmän luottoja saadakseen varoja yhteisrahoitukseen, joka liittyy Euroopan tukiin. Minusta tämä varojen uudelleenjakaminen on vahingollista talolle. Me voisimme toimia paremmin ilman sitä. Mach. Es folgt nun Frau Kollegin Klun. Er Klun. Mr. President. Uh, Kiitoksia puhemies. Pienet paikalliset lentokentät ovat hyvin tärkeässä roolissa taloudellisessa kehityksessä alueillaan tässä toivon, että uudet komission jäsenet keskittyvät näihin lentokenttiin ja eh, niihin tukiin, joita ne saavat. Ne ovat eh, moottoreina alueillaan ja ne eh, edustavat tehokasta alueellista liikennejärjestelmää, joka tekee alueelle mahdolliseksi toimia todellakin globaalisti ja tehokkaasti. Ne kattavat pitkiä matkoja ja on yhä tärkeämpää, että alueellinen liikenne toimii ja on saatavilla. Tiedämme hyvin, että kun yritykset valitsevat alueita, joihin investoivat, kansainvälinen liikenneyhteys on erittäin tärkeä ja paikallinen lentokenttä on avainasemassa yritysten vaatimuksessa. Myöskin turismin kannalta, kun Euroopan unioni laajenee, voimme havaita, että tämä on tärkeä kysymys. Ja toivottavasti että tuleva komissio mikrofoni katkaistiin. Kluun, es folgt nun Frau Kollegin Jotova. Nyt Ursa kollega Jotova. Puhemies. Yli 300 miljoonaa euroa on syntynyt tappioita johtuen hirvittävistä sateista, joita Bulgariassa on. Nämä myrskyiset sateet ovat johtaneet siihen, Nämä rankaiset ovat johtaneet siihen, että monet ihmiset ovat menettäneet talonsa, taloutemme ja maataloutemme joutuvat jälleenrakennuksen kohteeksi. Valitettavasti luonto aiheuttaa vahinkoa ei pelkästään itäisessä Euroopassa. Tämän vuoden alussa me muutimme säädöksiä Euroopan parlamentissa, jotta voitaisiin paremmin hyödyntää rahoitustukea. Tämän vuoden, tämän kuukauden lopussa Euroopan komission täytyy antaa käsikirja, joka tekee helpommaksi varojen vastaanottamisen. Minä haluaisin vedota komissioon, jotta se loisi hyvän asiakirjan niin, että varojen vastaanotto voi olla helpompaa ja tarvitaan myöskin lisärahoitusta. Kiitoksia, kollega Jotova. Kollega Budas ei ole paikalla. Sitten kollega Plinković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani povjereniče, želim večeras... Puhemies, komissaari haluaisin mainita ongelma, joka liittyy Kroatian oikeuksiin Serviassa. Kroatit, jotka ovat vähemmistönä siellä, niitä on 57 000 herra Nikolicin julistuksen mukaan – kroatialaisten käsikirjat tullaan kirjoittamaan Serbian, siis tulee olemaan kuitenkin syrjintää kroatteja vastaan. Tämä ei ole hyvää politiikkaa ja uskonkin, että Euroopan komission pitäisi vaatia neuvotteluissaan ja jäsenyydestä sen kappaleissa 23 ja 24, että tämä olisi yksi niistä elementeistä, joka Serbian tiellä kohti Euroopan unionia. Me haluamme varmistaa äh, rahoituksen äh, kroattien äh, kielelle ja kulttuurille Serbiassa. Kiitos. Kiitoksia, kollega Plenkovic. Nyt on vuorossa kollega Caputo. Grazie, presidente. La crisi dei rifiuti in Italia e soprattutto nel sud Italia. puhemies. Jätekriisi Italiassa, erityisesti Etelä-Italiassa, on muuttunut sykliseksi jätteiden käsittelylaitokset eivät toimi, vaikka ihmiset kovasti yrittävät. Myöskin jätelajittelua on pyritty harjoittamaan. Tämä on todellinen ongelma, kun ajattelemme äh, jätekiertoa ja jätteiden käsittelylaitoksia. Äh, jätteitä koskevaa lainsäädäntöä on rikottu Italiassa erityisesti kaatopaikkojen osalta. Ja 200 laitonta kaatopaikkaa on käytössä äh, sekä muita paikkoja, joita ei hoideta asianmukaisesti rangaistuksia tarvitaan, jotta käytös muuttuisi. Niiden tulee tulla Euroopan unionin kannalta tähän mennessä. Vaikutuksia ei ole saatu aikaan. Meillä täytyy olla järjestelmä äh, jätteiden ja pakkausten käsittelyyn ja meidän täytyy äh, käyttää kierrätysjärjestelmää jätteiden äh, kohdalla ja identifioida ongelmat. Toivottavasti hyvät naiset ja herrat ovat samaa mieltä siitä, että tämä olisi hyvä tapa ratkaista tämä tragedia. Kiitos, kiitos kollega Kavuto. vielä kaksi puhujaa euroksi. Ensinnäkin edustaja Bogovic. Eh, kiitos puheenvuorosta, herra puhemies. Slovenia usein on puhunut avoimuuden puutteesta ja myöskin kaasuvarastoista, jotka ovat eh, Triesten lahdella aivan vastapäätä eh, Slovenian rajaa. Tämä on alue, joka on hyvin tärkeä, tiheän asuttu. Se on hyvin tärkeä alue Koperin ja Triesten välissä ja tärkeä myöskin matkailulle. Se, että siellä on kaasusatama aivan Italian ja Slovenian rajan lähistöllä Italian puolella on asioita, ei voida hyväksyä Sloveniassa ajatellen ennen kaikkea sitä menettelyä, jolla tämä kaasuterminaali sen sijoitettiin. Slovenian ympäristöjärjestöt eivät ole mukana tässä menestelyssä. Ja tässä syystä me Sloveniassa odotamme, että Slovenia, Italia ja Kroatia löytävät yhteisösopimuksen siitä, joka koskee näiden kaasu, tämän kaasusataman sijaintia, että se otetaan eurooppalaisten normien mukaisesti. Kiitoksia kollega Bokovic. Ja lopuksi minuutin puheenvuorossa kollega Preda. Domnule președinte, am cerut să intervin pentru a semnala o declarație recentă Kiitoksia puhemies. Minä halusin puhua Viktor Pontan Romanian pääministerin sanojen valossa liittyen siihen, mitä Romanian yhteiskunnassa Baseskun jälkeisenä kymmenenä vuotena on tehty. Ja tämä liittyy myöskin historiaan ja natsihallintoon. En tiedä, Voiko kukaan olla tällaisten lausuntojen kanssa samoilla linjoilla, kun verrataan Euroopan unionin hallintoa totalitariseen järjestelmään? Ähm, liberaali- tai konservatiivivastustajia voidaan kyllä kritisoida, mutta täällä hän syytti Euroopan unionia natsihallinnon tyyppisistä rikoksista. Ähm, mielestäni Viktor Ponta tässä oli väärässä ja olisi parempi käyttää puheenvuoro heti, jos on häntä vastaan, sillä hänestä saattaa tulla pian presidentti. Uskoakseni demokraattisen keskustelun sääntöjä pitäisi hänelle selventää. Kiitoksia kollega Preda. Näin ollen minuutin puheenvuorot on käytetty 163 artiklan nojalla. Seuraava istunto on huomenna 16. syyskuuta kello 9 alkaen ja esityslista on julkistettu, jossa on parlamentin kotisivuilla nähtävissä. Istunto on päättynyt. Kuulemiin.